neuvoston ja komission julkilausumat naisiin julkisilla paikoilla kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan lopettaminen. Ensimmäinen puhuja on komission jäsen Kretu. Olkaa hyvä. Madame Paljon kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. On todella tärkeää, että tämä aihe on esityslistalla, että pyritään lopettamaan naisen kohdistuva väkivalta. Kuten tiedätte, tämä on prioriteettiasia komissiolle ja emme tietenkään voi hyväksyä minkään kaltaista väkivaltaa. Minun täytyy myöskin heti aluksi todeta selkeästi, että julkinen turvallisuus ja järjestys eivät ole EUn, vaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksien alaisia. Sukupuolen perustuva väkivalta on ihmisoikeusrikkomus ja tämä naisiin kohdistuva väkivalta, johon liittyy seksuaalinen häirintä ja loukkaukset on asia, jota ei voida hyväksyä riippumatta sitä, missä se tapahtuu, olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. Ja riippumatta siitä, millainen tekijän tausta. Joka paikalla Euroopassa täytyy lakia noudattaa ja EUn yhteisiä arvoja, joihin ne perustuvat. Seksuaalinen häirintä ja väkivalta eivät ole uusia rikoksia, vaan perusoikeus. Tutkimukset osoittavat, että yli puolet EUn naisista on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Yli Yksi kymmenestä naisesta EU-alueella on sanottava ovat olleet seksuaalisen väkivallan uhreja ja yksi kahdesta kymmenestä on raiskattu. Meidän täytyy varmistaa, että katumme, torimme ja asemamme ovat naisille ja tytöille turvallisia. Meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet, missä uhrit voivat ilmoittaa seksuaalista häirinnästä tai väkivallasta, esimerkiksi jos heidät, myöskin jos heidät ryöstetään. Meidän täytyy varmistaa, että tekijät myöskin sitten saadaan tuomioistuimeen ja tuomitaan. Tapahtumat Saksassa uuden vuoden aattona äh, ovat ajattaneet sen, että nyt on keskitytty näihin seksu- seksuaalisen häirintään julkisilla paikoilla. Pidämme hyvinä niitä toimenpiteitä, joita Saksassa on otettu esille ja että pyritään kansainvälistä rikoslainsäädäntöä soveltamaan. Ja me myöskin tulemme tästä keskustelemaan oikeusministerien keskuudessa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta Istanbulin yleissopimuksen mukaan asettaa la- lailliset standardit siinä, kohdin, missä naisia ja tyttöjä täytyy suojella seksuaalisesta, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan toimenpiteiltä. Ja tämä voitaisiin, yksi konkreettinen askel oli komission etenemissuunnitelma 2015. EU on hyväksynyt lakitoimenpiteitä Äh, uhrien tukemiseksi. Yksi ongelma on se, että tällä hetkellä harvat ainoastaan raportoivat viranomaisille tai poliisille näistä rikkomuksista ja, ja näin voitaisiin tukea myöskin sitten jäsenvaltioissa uhreja. Jäsenvaltioiden täytyy äh, tukeutua uhrien oikeuksien direktiiviin täytyy tukea heitä sillä välin, kun poliisi tutkii rikosta ja myöskin eh, tuomioistuin toimenpiteiden aikana. Seksuaalinen väkivalta on asia, jota eh, pitäisi, joka pitäisi ottaa esille. Täytyy olla erityinen toimenpide, jotta voidaan eh, näitä uhreja suojella myöskin tuomioistuimen kautta. Niin ja myöskin täytyy pitää huoli siitä, että direktiiviä täytäntöön pannaan riittävällä tavalla. Lainsäädäntö ei yksin riitä tästä syystä. Me rahoitamme hankkeita, jotka vaikuttavat todellisesti naisten ja tyttöjen elämään Euroopassa. Tällä hetkellä on myöskin eh, tehdään ehdotuksia. Meillä on yli kolme miljoonaa euroa kansallisille tai kansainvälisille hankkeille – joiden avulla pyritään parantamaan uhrien asemaa. Meillä on vielä lisäksi kolme miljoonaa euroa äh, rajat ylittäville toimenpiteille äh, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan torjumiseksi. Naisten ja miesten väliset erot äh, suojeleminen on yksi tärkeimmistä tärkeimmistä asioista EU:ssa ja toimenpiteemme seksuaalisen väkivallan ja häirinnän torjumiseksi on osa laajempaa strategiaa tässä yhteydessä. Voin vahvistaa teille, että seuraavien vuosien aikana pyrimme vahvistamaan tätä ja torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Paljon kiitoksia. Odotan tätä keskustelua ja haluaisin myöskin Juurovalta kertoa terveisiä, että hän ei voinut tänään olla täällä, koska hänellä on muita sitoumuksia, jotka liittyvät hänen salkkuunsa. Kiitoksia paljon. Komissona. Kiitos komission jäsen. Haluaisin kertoa talolle, että äh, sopimuksessa äh, sopimuksessa poliittisen ryhmisen kanssa neuvosto, neuvosto ei osallistu tähän keskusteluun ja ensimmäisen, ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Holma. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kölnin tapahtumien jälkeen seksuaalinen väkivalta on teema eh, ja naisiin kohdistuva väkivalta on saanut uuden ulottuvuuden, mutta onneksi myös johtanut uuteen julkisen keskusteluun. Kölnissä painopisteessä oli pohjoisafrikkalaista taustaa edustavat tekijät, erityisesti Marokosta ja Algeriasta, jotka häiritsivät eh, ja eh, naisia ja harjoittivat väkivaltaa heitä kohtaan. Vaikka Kölnissä oli näin, ei pidä unohtaa, että yhtä lailla diskoissa tyrmäystippoja käyttävät henkilöt harjoittavat tällaista, joilla ei ole minkäänlaista maahanmuuttotaustaa eikä pohjoisafrikkalaista taustaa. Hyvin monessa paikassa tällaiset asiat johtavat seksuaalisen häirintään ja väkivaltaan naisia vastaan. Mielestäni Saksassa täytyy nyt erittäin johdonmukaisesti tällaiset rikolliset rangaistavat teot tunnistaa ja niistä rangaistaan. Hyvä Rova Kretu, että otitte tämän esille, sillä kansallisessa lainsäädännössä monissa maissa naisilla on edelleen todistustaakka sen suhteen, miten häirintä tai väkivalta on tapahtunut, eikä tekijöitä välttämättä edes vedetä vastuuseen. Eli tällaisessa tilanteessa naisten tilanne, jotka eivät muutenkaan mielellään keskustele näistä asioista ulkopuolisten kanssa, on äärimmäisen hauras meidän täytyy tietysti toisaalta myös pitää huolta siitä, että mitään no-go-alueita ei ole. Oikeutta täytyy harjoittaa täysin riippumatta siitä, mitä kansallisuutta tekijät edustavat ja mistä syystä teot tehdään. Meidän pitää pitää silmällä myös sitä, ettei naisia oleteta, että oleteta sellaista käyttäytymistä, etteivät he voi olla minihameessa tai uimapuvussa tai että heidän pitäisi käsivarremitan päässä pitää kaikki muut ihmiset. Meidän arvomaailmaamme kuuluu vapaus ja naisten ja miesten välinen sukupuolinen tasa-arvo toisin kuin joissakin maissa, joissa naiset ovat huonommassa asemassa myös lainsäädännöllisesti. Kiitos. Rova Aren, alkaa. Euh, Kiitoksia, rova puhemies. Euroopassa yksi nainen kolmasta on ollut väkivallan uhrina ja suurimmaksi osaksi kyseessä on oman kumppanin, ystävän tai perheen jäsenen harjoittama väkivalta, ei välttämättä maahanmuuttajan. Vuonna 2014 meillä ei vielä ollut maahanmuuttokriisiä, mutta silti väkivaltaa oli hyvin paljon. Meille SND-ryhmässä kaikki naiset, kaikkia naisia täytyy puolustaa, jotka ovat väkivaltaa kohtaneet ja kaikkia tekijöitä täytyy, kaikki tekijät täytyy saada oikeuden eteen heidän alkuperästään, yhteiskuntaluokastaan ja uskonnostaan riippumatta. Kuten Kölnin tapauksien yhteydessä jo sanottiin, vastuulliset täytyy saattaa oikeuden eteen mutta julkinen tila ja yksityinen tila ovat molemmat paikkoja, joissa syvällistä Keskustelua tarvitaan stereotyyppien vastustamista, ennakkoluulujen vastustamista, mielikuva, jonka mukaan mies on aina hallitseva, nainen on alistettu, mies on vaimakas, nainen on heikko ja niin edelleen. Tällä hetkellä Euroopassa on nähtävissä, kuinka voimakkaasti nämä stereotypiat ovat osa meidän eurooppalaista kulttuuriamme. Tämä osoittaa jälleen kerran, että tunne tappaa järjen vetoan siis järkeen pitkäjänteisen ja syvällisen työn käynnistämiseksi, kuten myös sen strategian suhteen, josta äänestimme tänä aamuna miesten ja naisten tasa-arvon hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wisniewska. Szanowna pani rouva puhemies hyvät naiset ja herrat arvoisa komissaari on valtava määrä tai euroopan kaupungeissa tapahtuu valtava määrä hyökkäyksiä ja se on symboli siitä, että monikulttuurinen politiikka on epäonnistunut. Ei ole sattuma, että Saksan poliisi ei reagoinut uuden vuoden yönä ja itse asiassa jotkut väittävät, että ruhrit itse aiheuttivat tilanteen, koska he provosoivat parfyymeillään tai vaatteillaan näitä hyökkäyksiä. Me joudumme kodeissamme hyväksymään tai soveltamaan muiden kansakuntien sääntöjä. Ja Kölnissä, Kölnissä todettiin, että kyseessä on julkisen järjestyksen puute eikä tilanne liity mitenkään pakolaiskriisiin. No, kysymykseni, kysymykseni kuuluu, että kuinka pitkään EU aikoo vielä pitää siirtolaispolitiikan hyvää nimeä yllä naistensa turvallisuuden kustannuksella. Tiedättekö, minkälaista väkivaltaa tapahtuu pakolaiskeskuksissa, vastaanottokeskuksissa? Lakkaammeko lopultakin puhumatta siitä, että yritämme lopettaa naisiin kohdistuvan väkivaltan vai vallan, vai alammeko lopultakin toimia niin, että Euroopan naiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi? On ihme minusta, että joku voi olla näin sokea uudenlaiselle väkivallan virralle, joka kohdistuu naisiin, ja se liittyy selkeästi siirtolaisvirtaan. Kiitoksia edustaja Mikrofoni. No se oli kyllä päällä. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Olen erittäin iloinen ja vaikuttunut siitä, että täällä nyt feministit nostavat päätään Euroopalla, Euroopan alueella. Kaikki nähtävästi ovat hyväksyneet ja ymmärtäneet sen, että naisen ei todellakin tarkoittaa ei. Mutta nyt kyllä pohdin sitä, että miksi Eurostat-kyselyn mukaan 25 prosenttia eurooppalaisista ovat edelleen sitä mieltä, että tyttö minihameessa aiheuttaa ongelmia. Ikävä kyllä vastaus on yksinkertainen. Kölnin hyökkäykset olivat sellaisia, mitä käytettiin populistisella tavalla pakolaisia vastaan. Ihmisoikeuksilla on tässä vain hyvin vähäinen rooli. Ja haluaisin tässä nyt nimetä esimerkin. Naiset ovat valittaneet jo vuosien ajan, että Oktoberfestillä Münchenissä heitä on häiritty seksuaalisesti, eikä tämä ole mitenkään mediassa noterattu, joten kiitän erittäin paljon tästä feministisestä tuesta, mutta viimeinen asia, mitä me nyt tarvitsemme, on, eh, että meillä on opportunistisia feministejä, ei todellakaan eh, voida ajatella, että eh, Kölnin tapahtumat johtuisivat ongelmista integroitumisessa, mutta kuitenkin tässä nyt tarvitaan ajatusten muuttamista naisten rooliin, ei ainoastaan kun ajatellaan maahanmuuttokeskustelua, vaan myöskin eurooppalaista yhteiskuntaa. Ja tietysti tässä tarvitaan rangaistuksia tekijöille, riippumatta siitä, mistä he tulevat. Me tarvitsemme eurooppalaiset puitteet ja kansallista täytäntöönpanoa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa täytyy torjua kaikilla menetelmillä. Totta kai on olemassa kulttuurieroja, ei tätä voida kiistää kulttuurieroja Euroopan unionin sisällä, mutta totta kai myöskin jäsenvaltioiden ulkopuolella. Todennäköisyys tehdä rikos ei ole kuitenkaan maahanmuuttajille korkeampi kuin muille. Sen sijaan, että pelkäisimme, tulisimme meidän pitäisi toimia myönteisellä tavalla tässä pakolaiskriisissä ja integroida nämä ihmiset parhaalla mahdollisella tavalla. Se, mitä kans, tässä Angela Merkel sanoo, on totta. Jos näiden ihmisten lukumäärä aset, katsotaan suhteellisesti, niin kyllä tässä havaitaan, että ongelmat ovat ratkaistavissa. Kiitos. Sininen kortti rouva Trebesiukselta. Voisitko, oletko valmiita vastaamaan? Kyllä. Rouva Trebesius. Rouva Linar, te sanoitte, että 25 prosenttia tai 25 prosenttia saksalaisista tukee sitä, että, että ei pitäisi käyttää minihameita, mutta tässä oli itse asiassa kyse vain koulun johtajista. Ja te käytitte esimerkkinä Oktoberfest-juhlia, vaikka itse poliisiylijohtaja on sanonut, että, München, että Oktoberfestissä Münchenissä ei ole ollut seksuaalista häirintää. Entä sitten nämä Hampurissa on pyydetty viemään lapsia kouluun, jotta he eivät joudu seksuaalisten hyökkäysten kohteeksi. Miten tässä tämä sitten? Nämä tiedot saattavat olla uusia. Se, mitä aluksi sanoitte, ei ole oikea. Se, mitä minä siteerasin, oli Eurostat tilasto. Tämä ei siis liity mitenkään siihen, mitä te juuri sanoitte tai minkä mainitsitte ja on niin, että äh, naisiin kohdistuu väkivaltaa riippumatta siitä, äh, kuka on tekijä. Äh, se, hänet on asettava syytteeseen. En halua nyt olla sellainen opportunistinen feministi, joka nyt nostaa tämän esille, vaan minä kannatan sitä, että tasa-arvo toteutuu kaikilla tasoilla. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Björk. Tämä on tärkeä keskustelu, sillä kaikki, jotka tyttöinä kasvavat yhteiskunnassamme, tiedät, tietävät, minkälaista on, jos julkisilla paikoilla joutuu varomaan, äh, konserteissa muun muassa kaduilla. Ja tässä on kyse tuhoisasta patriarkaalisesta väkivallasta. Eli naisena joutuu usein, usein kestämään miesten uhkaavia seksistisiä huomautuksia. Usein nämä huomautukset tulevat valkoilta, valkoisilta miehiltä. Ja tässä on kyse myös globaalista asiasta. Pitää tehdä vielä paljon enemmän tämän torjumiseksi Kaikkien naisten pitää olla tasa-arvoisia, heidän pitää saada elää niin kuin haluavat. Eli meidän pitää nyt torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Me emme saa sietää sitä, että äärioikeisto nyt hyödyntää tätä tilannetta tässä on kyse siitä, että me haluamme elää ilman väkivaltaa, me haluamme vapaan oikeuden tehdä abortti. Tämän kaiken puolesta me taistelemme. Eilen me puhuimme tässä täysistuntosalissa tärkeästä aiheesta, mutta oikeas, oikealla puolella salissa ei ollut ketään paikalla, sillä nämä ihmiset eivät todella välitä naisten oikeuksista, mutta me puolustamme naisten oikeuksia Euroopan parlamentissa joka päivä ja sen ulkopuolellakin. Edustaja Björk, teillä on sininen kortti. Edustaja Wisniewskalta, hyväksyttekö sen? Kyllä. 30 sekuntia. Kiitoksia. Älkää käyttäkö keskustelussa argumentteja, jotka sulkevat toisensa pois. Se, mitä te sanoitte äsken äh, suhteessa äh, jäseniin äh, täällä oikeistossa eivät ole kyllä Euroopan parlamentin jäsenen arvon mukaisia ja minä oikealla olevana jäsenenä poliittisena en pidä tästä. Minä olin täällä kyllä eilen. Mutta naisilla on oikeus että Naisten vartaloa käytetään. Me taistelemme tähän oikeuden puuttumisen vastaiseen tilaisuuteen. Me haluamme taloudellista tasoarvoa. Joka kerta me toistamme tämän. Ja on ihmisiä, jotka vastustavat tätä, että naisilla olisi nämä oikeudet Euroopassa. Ja nyt nähdään kaikenlaisia syytöksiä, rasistisia käytänteitä. Tämä on pelkkää tekopyhyyttä. Paljon kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Reintke, äh, kaksi minuuttia vihreistä. Kiitos puhemies. Hyvät, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Seksuaalinen väkivalta julkisilla paikoilla tai yksityiselämässä ei ole mikään pikkuseikka, josta feministit puhuvat, koska he ovat katkeria ja turhautuneita. Seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista haasteista EU-ssa ja sen ulkopuolella ilman seksuaalisen väkivallan ja naisikohdisen väkivallan lopettamista täysi tasa-arvo, kuten sopimuksessa vaaditaan, ei tule koskaan saavutetuksi. Meidän pitää siksi tehdä kaikkemme tehdä, tehdäksemme tasa arvoista todellisuutta. Meidän pitää jatkaa näitä kampanjoita, jos haluamme muuttaa naisten ja tyttöjen tilannetta EU-ssa parempaan päin. Meidän pitää puuttua lailla lainsäädännön aukoihin, joita edelleen on olemassa seksuaalisessa väkivallassa ja naisiin kohdistuvassa väkivallasta. Ja meidän pitää myös puhua patriarkaalisesta maskuliinisuudesta. Ja meidän pitää puhua siitä, että, että että naisen oma oikeus kehonsa muka uhkaisi patriarkaalista heteroseksuaalista miestä jatkakaamme tätä väittelyä, mutta meidän pitää tehdä se ilman, että lietsomme rasistisia, rasistisia mielipiteitä. Samat miehet, jotka syyttivät minua feministiksi puoli vuotta sitten, syyttävät nyt minua siitä, että minä en tee tarpeeksi. Minua olen, minä olen kyllästynyt siihen, että minun kehoni ja minun vapauttani yritetään instrumentalisoida oman poliittisen agendan ohjaukseen me haluamme tasa-arvoa naisille ja kaikille, ja sen takia meidän pitää mennä syvemmälle, syvä, syvälle juurtuneisiin syihin. Ei pidä, ö, ei pidä nyt taantua tässä yksinkertaistettuihin rasistisiin väitteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Parker EFDD-ryhmästä. Kolme minuuttia. It's okay for mepit, joilla ei mitään vastuuta eikä valtaa, voivat olla täällä ja sanoa, että me tarvitsemme avoimet ovet ja voimme päästä sisään, ketä haluamme, mutta äh, todellisten ihmiset, äh, heitä pitäisi kuulla. Komissio sanoo, että ei ole mitään äh, suhdetta Kölnin tapahtumien ja maahanmuuton jälkeen, ja Labour-puolueen jäsen syytti minua rasistiksi, koska sanoin, että maahanmuuttajat osallistuvat näin hyökin. Jos kyseessä olisi sinun äiti, äitisi tai ystäväsi, mm, kieltäisitkö vielä sen, mitä tapahtuisi? Näin käy, kun avataan ovet muille maille ja kulttuureille, jotka kohtelevat naisia toisen luokan kansalaisina. Sitten poliisi, poliitikot ja lehdistö yrittivät piilotella tätä. Ruotsin poliisi sanoi, että se ei halua ilmoittaa tapahtuneesta, koska se saattaisi hyödyttää joitakin poliittisia puolueita. Ja jos saksalaiset poliitikot sanovat, että naisten tulisi toimia eri tavoin julkisuudessa, niin se on häpeällistä. Äh, ne, joiden odotamme suojelevan turvallisuuttamme, kääntävät meille selkänsä poliittisen korrektiuden takia. Ja mitä sitten, kun nämä ihmiset, jotka ovat tehneet näitä rikoksia, saavat EU-passin tai EU-kansalaisen, heillä on sitten oikeus tulla Iso-Britanniaan ilman, että heidän rikollista taustaansa tutkitaan. 100 000 laitonta maahanmuuttajaa pysäytettiin tulemasta yhdistyneen kuningaskuntaan vuonna 2015. Tämä osoittaa, kuinka suuri tämä ongelma on. Yli 10 000 maahanmuuttajan lasta ovat kadonneet. Sanotaan, että nämä lapset ovat rikollisjoukkojen kidnappaamia ja heitä pakotetaan seksuaaliseen orjuuteen. Mm. Ja sitten on myös tuhansia kuolleita ja kadonneita välimerellä, joten tämä EU-politiikka ei ainoastaan uhkaa naisia kotimaassa, vaan sillä on myös hirveitä seurauksia naisille ja lapsille, jotka yrittävät päästä turvaan. Tietenkin meidän täytyy avata sydämemme ja auttaa viattomia naisia ja lapsia, mutta tämä ei ole se tapa. EUn, että EU laajentaisi Genevan yleissopimuksen soveltamisalaa kaikkiin, jotka pakenevat osallista konfliktia, on johtanut miljoonaan maahanmuuttajaan Euroopassa vuonna 2015. Monet pakenevat rikollisjoukkoja, ovat käyttäneet niitä päästäkseen tänne ei ole rajatarkastuksia, ei ole rikollisen taustan tarkastuksia valtioiden välillä. Tämä on valtaisa riski, joka näkyy myös Pariisin terroristihyökkäyksessä aseet, rikolliset voivat liikkua vapaasti EU:ssa. E Kiitos EUn. EU asettaa naiset suoraan vaaraan omien naistemme ja miestemme mm, turvallisuuden takia ja viattomien uhrien takia meidän täytyy valvoa rajojamme ja meidän täytyy lähteä EUsta. Frau Parker. Edustaja Parker, edustaja Reintkelta on teille sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Reintkeltä? Ettekö? Ette. Hyvä. En. Hän ei hyväksy. Seuraava puhuja on edustaja Vicky Mayer ENF-ryhmästä yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä olen vihainen. Eliitin takia, joka on aina ajamassa asioita eteenpäin, mukamassa turvallisuuden nimissä seuraamukset, ovat tsunamin kaltaisia turvapaikkapolitiikassa. Se, meillä on seurauksia Hampurista, Kölnistä ja muista kaupungeista. On käytetty väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä. Tässä on kyse ihan julkisen järjestyksenpidon ongelmasta – EU on hukkumassa tähän tilanteeseen ja tämä on skandaalinomaista. Schengen tässä maailmassa on joutumassa vaara, vaaranalaiseksi. Yleistä järjestystä ei pystytä enää takaamaan, mutta kyllä meillä on ratkaisu tähän barbariaan. Meidän täytyy sulkea rajamme ja päästä islamilaisuudesta pois. Seuraavaksi edustaja Voigt sitoutumattomista yksi minuutti. Kiitos puhemies. Alice Schwarze, joka on naisoikeusaktivisti, on kutsunut näitä väkival- tätä väkivaltaa tuotteeksi tällaista integraatiosta, jota ei ole, joka on epäonnistunut. Hän on myös sanonut, että, että tämä on seurausta väärästä suvaitsevaihdosta. Tämä on aivan oikein. Tämä on seurausta väärästä suvaitsevaihdosta ja avoimista rajoista ja kohokohta oli 4. syyskuuta Rova Merkelin päätös siitä, että rajatarkastuksia ei tehdä. Näin Dublin asetus ja Schengen-alue on kumottu. Kölnin ja muiden saksalaisten kaupunkien tapahtumat ja poli ja, ja, ja nämä muut väärinkäytökset eivät ole poliisin epäonnistuminen, vaan kyse on väärästä poliittisesta korrektiudesta. Ja tiedotusvälineitä voidaan kutsua vain valhekoneistoksi. Tässä ei tässä eivät ole, ei EU ole vastuussa, vaan jäsenvaltiot itse. Seuraava puhuja on edustaja Le Grip, kaksi minuuttia. Euh, Arvoisa puhemies, jos me olemme kokoontuneet tänne tänä iltana näin myöhäisenä ajankohtana, vaikka me olemme kyllä tottuneet siihen silloin, kun on mutta nyt on kyse miesten ja naisten tasa-arvo-oikeuksista. Naisten oikeuksista taistelemme jälleen kerran naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja seksuaalista häirintää väkivaltaa kohtaan. Tästä on tämä, onko tästä tullut nyt rituaalinomaista, että me kokoonnumme tänne ehkä kerran vuodessa keskustelemaan asioista, mutta täällä puhutaan, meillähän on kansainvälisiä päiviä, jotka on julistettu naisille. Ne ovat juhlallisia, no, meillä on päätöslauselmia, julkilausumia, suullisia kannanottoja, mutta tämä on yhä arkipäivän todellisuutta. Se on todella merkittävä ajankohtainen aihe. Ei se ole ollut vain iso shokkiaalto Saksassa, se koskettaa myös muita Euroopan maita. Tähän on massiivisesti hyökätty naisia kohtaan, seksuaalista häirintää, väkivaltaa. He ovat joutuneet kohtaamaan Saksassa, erityisesti Kölnissä uuden vuoden aattona ja yönä. Mutta tämähän on tässä mielessä on aivan järkyttävällä tavalla uusi. Ei tällainen massaväkivalta ole se on ennen kokematonta ja näkemätöntä Euroopassa. Se oli äärimmäisen väkivaltaista, aggressiivista julkisella paikalla miesjoukkojen toimesta tehtyä. Ei tässä ole kyse ehkä niin uskonnosta tai kansallisuudesta tai ihonväristä tai alkuperästä. Me tiedämme, että seksismi, väkivalta on alkanut äh, <clears throat> parisuuden väkivallasta. Kotis, kotona tapahtuva väkivalta on usein liian banaalia. Nämä ovat vitsauksia, joihin me törmäämme säännöllisesti täällä ja liian usein me keskustelemme näillä penkkiriveillä näistä asioista valitettavasti säännöllisesti. Meillä on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä, mutta meidän täytyisi suhtautua tähän määrätietoisesti ja tiukasti. Mutta kiistämättä me emme voi enää salata tai pal- olla paljastamatta tätä asiaa, sulkea silmiä. Me emme voi kieltää todellisuutta. Tämä tapahtunut on ennen näkemätöntä ja kokematonta. Meidän pitää olla solidaarisia. Ranskan, ranskalainen vasemmistofilosofi vetoaa meihin. Puhujan mikrofoni on suljettu. Seuraavaksi edustaja Jufrida kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kölnin tapahtumat erittäin vakavia, joita on tutkittava todella tarkkaan. Ne eivät saa aiheuttaa, että syntyy tällainen äh, Ähm, kiista, jota äh, ylläpitävät 20 populismia, jotka voivat tuhota Euroopan. Äh, Kölnissä on äh, ollut kyse tällaisista terroristista hyökkäyksistä, joilla halutaan epävakauttaa vielä enemmän tätä tasapainoa, joka on epävakaa Euroopassa. Ja nyt ei saada yleistää ja osoittaa sormella kaikkia maahanmuuttajia, vaikka näiden, tuhannen, näiden satojen ihmisten joukossa oli myös maahanmuuttajia. Tämä Äh, tapahtuma järjestettiin kuten puolisotilaallinen äh, operaatio ja tiedettiin kyllä mitä seurauksia se ollaan. Tällainen äh, ahdisteluoperaatio ei ole pelkästään hyökkäys naisia kohtaan, se oli hyökkäys koko yhteiskuntaa, kulttuuriamme, vapauttamme kohtaan. Se, että ainoastaan ulkomaalaisissa ja kaikissa maahanmuutoissa pidetään mm, mahdollisena uhkana naisille ei auta eh, meitä. Tämä eh, kauhistutti maailmaa, mutta näin ei tapahdu riittävästi, kun eh, naiset kaupungeissamme jatkuvasti mm, kärsivät väkivallasta, julkisesta ahdistelusta tai perheväkivallasta. Valitettavasti päissämme on vielä tällainen ajattelutapa naisesta objektina. Erityisesti tällainen ajattelutapa väkivallasta ja omistajuudesta on asia, jota on torjuttava. Tämä on taustalla, kun ajatellaan naisten kunnioitusta. Kiitoksia. Seuraavaksi Arne Gerike, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minusta on väärin kun on eri mielisyyksiä kutsua kollegoita rasisteiksi. Komission jäsen Kretu uuden vuoden aatosta lähtien Köln on ollut symboli seksuaaliselle väkivallalle. Kölnillä on historiansa valtion epäonnistuminen, poliisin epäonnistuminen, rikollisen, rikollisjärjestöjen eh, liian vähäinen torjunta, mutta tällaista on kaikkialla Euroopassa. Me haluamme, että seksuaalinen häirintä ja naisiin kohdistuva väkivalta loppuvat muuallakin kuin julkisilla paikoilla. Jokainen, joka kolmas nainen on joutunut kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kyse on 62 miljoonasta euro, äh, eh, naisesta ja seksuaalista väkivaltaa ei pidetä esillä tarpeeksi usein. Se, sitä vaietaan. Nyt Kölnin tapahtumat ovat aloittaneet keskustelun myös naisten koske, ruumiillisesta koskemattomuudesta. Olen iloinen, että Euroopan parlamentissa voimme jatkaa Euroopan tasolla tätä keskustelua. Tätä keskustelua pitää kuitenkin käydä asiallisesti ja pitää, se pitää, sen pitää perustua faktoihin, mutta pitää puhua myös oikeudellisesta tilanteesta, lainsäädäntötilanteesta jäsenvaltioissa. Tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Saksassa rikos on vain on seksuaalirikos vain silloin, jos nainen on ollut niin sanotusti avuttomassa tilanteessa. Usein puhutaan vain ruumillisen koskemattomuuden rikkomisesta. Meidän pitää joka tapauksessa puhua siitä, että, että tekijät pitää saada oikeuteen. Edustaja Gerike, teidän Puheaikanne oli päättynyt. Kohtelen kaikkia samoin. Seuraavaksi edustaja Pesera Basterice ja yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Ne syyttäjät ja vä- väkivallan käyttäjät ovat rikollisia. Rikollisia pitää tuomita ja rangaista. Olivat he heitä tahansa, olivat missä tahansa ja mistä tuli, tulivat he mistä tahansa. Olemme samaa mieltä tästä kaikesta, mutta nyt meidän täytyy, että mitä teemme. Haluan onnitella puheenjohtajavaltiota, joka on luom Hollantia, joka on luomassa sopimusta. Se on juridinen sitova solmimus, jossa integro- otetaan huomioon naisiin kohdistuva väkivalta. Haluankin kysyä, haluaako neuvosto sulkea agendaan tämän saman ratifioinnin EUn toimesta tänä vuonna. Konf- komissio ainakin oli näin ilma antanut ymmärtää. Ehkä me voimme siitä jonkin verran ilota komissiolta. Haluan kysyä myös tietävä, tietääkö se, kuinka tehokas tämä direktiivi on, joka hyväksyttiin vuonna 2012, koska se siirretään jäsenvaltojen lainsäädäntöön. Meillä on instrumentteja, meidän pitää käyttää niitä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ernst, puolitoista minuuttia. Kun kuulin Kölnin tapahtumista, niin todella henkeni salpautui, koska tämä on aivan uudenlainen naisiin kohdistuvan seksismin ulottuvuus. Näitä asioita ei voida mitenkään suhteellistaa, emmekä voi mm, käyttää tätä keskustelua muita tavoitteita varten. Tämä ei ole uhrien oikeuksien mukaista, ei kansallisia vaalikampanjoita varten, ei myöskään maahanmuuttajista eroon pääsemistä varten. Tässä oli kyse naisten halveksimisesta. Tämä ei johdu etnisestä taustasta, vaan patriarkaatista. Tästä meidän on puhuttava. Meidän on juridisesti tutkittava seksismiä ja että Äh, siitä, että naiset eivät saa mm, tulevaisuudessa enää pelätä äh, viedä äh, ahdistelijoitaan oikeuteen, ettei koskaan enää käy niin, että poliisi kääntää silmänsä pois, kun naisiin kohdistuu ahdistelua, ryöstöjä ja yhdessä tapauksessa myös raiskaus. Meidän täytyy varmistaa, ja osoittaa, että tämä on todella suuri yhteiskunnallinen ongelma kaikissa jäsenvaltioissa, eikä sitä pidä pitää millaisena, minkäänlaisena ähm, sivuvaikutuksena. Naisten pitää saada turvakoteja, meillä pitää olla väkivallan vastaisia äh, ohjelmia kaikissa jäsenvaltioissa ja politiikan on tuotava esiin tasa-arvo ideana ja todellisuutena. Sen on toteutettava sitä, koska vapautta ei ole, jos ei saada lopetettua väkivaltaa naisia kohtaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Urtasun yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Kölnin tapahtumat, niin kuin tämä, tämänlaiset tapahtumat, ovat valitettavia. Meidän pitää tuomita nämä rikoksentekijät lainmukaisesti. Mutta jotkut teistä pyrkivät kääntämään tämän kysymyksen pakolaisten vastaiseksi naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ilmiö. Ja onko se erityisesti eurooppalainen ilmiö? Varmasti, mutta monet varapuheenjohtajat ovat sanoneet ennen kuin lähdetään laatimaan jotakin direktiiviä miehiä ja naisiin miehestä ja naisten välisestä tasa-arvosta, niin me olemme törmänneet tämän tyyppisiin tapahtumiin aiemminkin. 2016 oli kahdeksan seksistä väkivaltatapausta, 54 myös me, tätä väkivaltaa vastaan meidän pitää taistella. Hyvä yhteenveto tästä keskustelusta voisi olla uusi direktiivi seksistisestä direktiivistä, eli haluamme taistella tämän tyyppistä ilmiötä vastaan. Kiitoksia edustaja Adinolfi, yksi minuutti. Äh, kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen. Ei voida hyväksyä sitä tätä keskustelua äh, käydään näin myöhään ja kuukausi, äh, yli kuukausi tapahtumien jälkeen. Saksalaisilla torilla oli tällainen mm, tällainen raiskauspeli käynnissä. Tähän saksalainen poliisikin päättyi. Äh, kyse ei ole siitä, että reagoi poliisi vai ei, vaan tässä on kyse rikollisesta mm, miesverkostosta, jotka ovat äh, käyttäneet hyväkseen naisia. Me tuomitsemme tämän ja kaikenlainen väkivalta, ihan sama missä tätä tuota väkivaltaa harjoitetaan mm, täällä äh, Aasiassa tai Afrikassa, sen me tuomitsemme. Me emme äh, halua luopua oikeuksista, joita olemme voittaneet naisina. Meidän täytyy nyt toimia tähän, vastustaa tätä väkivaltaa, eikä saa piiloutua poliittisen korrektiuden tai hiljaisuuden taakse. Naiset eivät tarvitse mitään höpönlöpöä, vaan todellisia toimia. Kiitoksia. Edustaja Montell, yksi minuutti Cologne, Düsseldorf. Kölni, Düsseldorf, Stuttgart, Zurich, Hamburg ja vielä mitä. Jo sata, monet sadat naiset ovat joutuneet seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteeksi, joita, joihin ovat syyllistyneet maahanmuuttajat. Meidän täytyy muistaa, että ranskalaiset feministit ovat jää, olleet hiljaa. Heidän olisi pitäisi nyt ehkä paljastaa tämä patriarkaalinen fasismi niin kuin ranskalaisten isoäidit joskus tekivät, mutta tässä on ehkä kyseenalaisettu maahanmuuttajien mm, tulo tänne. Eli tämä rasismi pitäisi kaataa muualle. Jos puhutaan Marin Le Pen ja ranskalaisista ja ranskalaiset patriotit, he ovat ottaneet asian esille. Eli onko, le, onko tämä Front National kaikista feministisin puolue? He on, se on ainut puolue, joka on, ottanut, joka on puhunut tätä massiivista maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Öö, Ranskassa myös estetään abortti, mutta Ranskassa ei kenenkään naisen tarvitse enää pelätä abortin vastaista toimintaa. Meillä on hallitsematon maahanmuuttovirta ja ne patriotit ovat paras puolustus turvaamaan tätä maahanmuuttovirtaa. Seuraavaksi edustaja Galpelts, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Ensinnäkin olen hyvin iloinen siitä, että voin osallistua tähän keskusteluun, jossa puututaan hyvin tärkeään aiheeseen. Samalla olen kuitenkin surullinen, koska Tällaisia tapahtumia piti, käy, piti sattua ennen kuin me puhumme tästä avoimesti. Tämä on nyt liian lähellä meitä kaikkia tämä aihe, tämä, joka aikaisemmin tuntui etäiseltä. Pahinta on, että nämä rikokset kohdistuvat nuoriin naisiin. Meidän, me emme saa antaa tämän tapahtua. Meidän pitää torjua väkivaltaa, tarvitsemme nolla toleranssin, me emme saa vaieta, vaan meidän pitää puhua asiasta. Miten voidaan vakavasti sanoa, että tytöt eivät saisi käyttää minihameita tai käyttää hajuvettä? Se on aivan naurettavaa me tiedämme, että nämä näin rikosten tekijät vain, te, vain kokeilivat jäätä kepillä. Me emme voi hyväksyä tätä. Naisia on aina kunnioitettu eurooppalaisessa kulttuurissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Moody, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies minä yhdyn äh, niin kollegoihin täällä, kollegat, äh, täällä salissa, jotka tuomitsivat nämä hyökkäykset naisia kohtaan uuden vuoden aattena. Kuitenkin mm, naistiin kohdistuva väkivalta ei alkanut viime vuoden viimeisenä päivinä, vaan itse asiassa kaksi kuukautta aikaisemmin oli Oktoberfest, jolloin sadat naiset äh, mm, ilmoittivat seksuaalista ahdistelusta. Ilmeisesti ei oltu niin huolissaan näistä naisista. Saman tavoin perusoikeusvirasto ilmoitti, että 2014 yksi kolmesta naisesta on ollut jonkin tapaisen väkivallan uhri, joten naisiin kohdistuva ahdistelu ei ole mikään uusi mm, ilmiö. Tätä on ollut jo ennen Kölnin tapahtumia. Minä olen aina tuominnut tällaisen toiminnan ja rikoksen tekijät. Ja olen ylpeä siitä, että kollegani ja minä ovat mm, ryhtyneet konkreettisiin toimiin tämän ongelman käsittelemiseksi. Kuitenkin koko tänä aikana olen tätä tehnyt. Olen nähnyt niitä, jotka nyt huutavat kovimpaan ääneen seisomaan rinta rinnan minun kanssani taistelemassa mm, naisten oikeuksien puolella taivaassa kyllä eh, ollaan iloisia eh, syntisten katumuksesta, mutta ihmettelen kyllä Ukipin eh, sanoja. En usko, että siellä välttämättä halutaan uh, suojella uhreja. Ehkäpä se ei olekaan totta. Ehkä he nyt vetoavat yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen, että se ratifioi Istanbulin sopimuksen toivossa on hyvä elää. Kuitenkin mm, tässä vaiheessa meidän pitäisi nyt ryhtyä toimiin, jotka suojelisivat naisia mm, äh, seksuaaliselta ahdistelulta ihan sama millaisessa muodossa ja kuka rikoksen tekijä on. Kiitoksia. Edustaja Moody, teillä on sininen kortti edustaja Jurekilta. Hyväksyttekö sen? Ei. Seuraava puhuja on edustaja Trebesius, yksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Kölnin tapahtumat eivät valitettavasti ole yksittäistapaus. 20 saksalaisessa kaupungissa naiset joutuivat tällaisten hyökkäysten kohtaaksi. Kyse oli useimmiten pohjois-afrikkalaisista nuorista miehistä, jotka tekivät ryöstöjä ja häiritsevät ahdistelivat naisia. Tästä on kun, kun tullut aivan kuin normaliteetti ja Saksan yhteiskunta vaikuttaa tottuvan siihen. Naisten arkipäivä on saksalaisessa kaupungeissa jo muuttunut ja heitä ei suojella tarpeeksi. Naiset joutuvat välttämään julkisia paikkoja ja joutuvat muuttamaan vaatetustyyliään pormestarit ovat tarttuneet toimeen ja joissakin kaupungeissa aiotaan julkisissa liikennevälissä luoda pelkästään naisille hyväksi sallittuja vaunuja. Halutaanko todella, että näistä tulee taas toisen luokan kansalaisia? Nyt on tätä pidetty jo liian kauan harmittomana ja, ja on tehty syntipukki Saksan poliisista. Poliisilla ei ole tarpeeksi resursseja. Politiikka huolehtii nyt tässä pakolaisista eikä maahanmuuton hallitsemattomuudesta. Jos poliitikot tekevät huonoa politiikkaa, tiedotusvälineen on kerrottava siitä. Euroopan neuvosto on päätöslauselmassaan vaatinut, että tiedotusvälineet eivät enää eivät enää piilottaisi totuutta ö, ihmisiltä ja meidän pitäisi vaatia tätä myös. Seuraavaksi edustaja Bilbao Barandika, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Nämä Naisiin julkisilla poikilla kohdistuva seksuaalisen häirintä väkivalta uuden vuoden tienoilla Euroopassa ei ole mikään uusi ilmiö, eikä sitä voi suoraan liittää Se On aivan sietämätöntä, että meidän naisemme joutuvat kärsimään tätä tammikuun alussa ja sitten tilanne muuttuu, kun sanotaan, että, äh, että se on käsittämätöntä, että tämä tehdään naisiin. Meidän pitää saada tasa-arvo, me pitää ymmärtää, että tämä epätasa-arvo vahingoittaa naisia, mutta se on myös rakenteellinen ongelma Nämä seksistiset hyökkäykset ovat erittäin epämiellyttäviä, mutta se on jo arkipäivää, joka päivää, joka päivästä todellisuutta myös Euroopassa. Nämä ovat tietty, tämä on tietynlaista sodankäyntiä, joka kohdistuu naisiin ja lapsiin meidän täytyy tajuta ongelman laajuus. Meidän pitää lukea kriittisesti niitä lausuntoja, miten tähän asiaan suhtaudutaan. Meidän täytyy muistaa kasvatusta, koulutusta, tiedotusta, stereotypioiden poistaminen. Emme saa olla liian suvaitsevaisia näitä hyökkäjiä kohtaan. Ja ainoastaan tällä tavalla voidaan tilanne parantaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Pimenta Lopes, yksi minuutti. <clears throat> Kiitos puhemies. Nämä tapahtumat, jotka on kirjattu uuden vuoden yöllä Kölnissä, ovat äärimmäisen vakavia. Hyökkäykset naisia kohtaan. Ja nämä hyökkäykset olivat aivan varmasti koordinoituja. Niitä oli opiskeltu, niihin oli, niitä oli suunniteltu etukäteen. Ja meidän täytyy tajuta, että, että näitä voidaan myös instrumentalisoida äärioikeiston toimesta. <clears throat> Komissiohan on sanonut, että tammikuusta lähtien pitää ryhtyä taistelemaan näitä maahanmuuttovirtoja vastaan, mutta yksi ilmentymä tästä oli tämä Kölnin, Kölnin väkivalta-aalto, jota vastaan ei oltu taisteltu. Ongelma on paljon syvempi ja laajempi. Seksuaalinen häirintä ja hyökkäys naisia kohtaan voidaan ratkaista, jos me taistelemme näitä hyökkäjiä vastaan, mutta samalla meidän pitää välittää heille meidän omat arvomme. Meidän pitää puhua, kertoa, mitkä ovat naisten oikeudet, mikä on heidän oikeutensa arvokkuuteen, tasa-arvoiseen kohteluun, tasa-arvoiseen politiikkaan. Ja toivottavasti komissio vie tätä asiaa eteenpäin, eikä ole tietämätön asiasta. Seuraavaksi edustaja sebastian yksi minuutti. Gracias, señora presidenta. Kiitos puhemies. Arvoisa komissio ja sen päinvastoin kuin muut toverit täällä puhuvat, minä puhun niin kuin pitäisi, kun minä otan tässä sanat Urta Suunnin suusta, koska laaditaan tästä direktiivi, sukupuoliin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava direktiivi. Me olemme puhumassa nyt naisiin kohdistuvasta väkivallasta julkisilla paikoilla, mutta on myös yksityisiä alueita. On naisia kohdistuva väkivalta. Mehän tiedä, mehän puhumme tästä patriarkaalisista kliseistä, jotka ovat muodostaneet eurooppalaisia yhteiskuntia. Jotkut kollegat sulkevat silmänsä ja heittävät syyn maahanmuuttajien niskoille. Yksi kolmesta eurooppalaista naisesta joutuu väkivallan kohteeksi, mutta ei meillä ole niin paljon maahanmuuttajia, jotka olisivat syyllistyneet tähän väkivaltaan. Meillä on paljon rankaisemattomuutta. Tässä myös taas käytetään häpeämättömästi naista julkisessa julkisella paikalla kohdistuva väkivalta, eli naista hyödynnetään tässä aivan väärällä tavalla. Euroopan komission pitäisi tehdä jotain, jotta tämä suuri ongelma saataisiin ratkaistua. Naisiin kohdistuva väkivalta Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Metsola, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Olemme kuulleet hyvin paljon tapahtumista Kölnissä ja muissa kaupungeissa Euroopassa. Samanaikaisesti olemme nähneet, että populismi ja muukalaisvihamielisuus lisääntyy silmiemme edessä. Meidän on vastattava ja meidän vastauksemme täytyy eh, pohjautua arvojärjestelmäämme. Eh, oli kyse sitten naisista, vähemmistöistä, muista uskonnoista, mistä tahansa, e, tämä ei ole hyväksyttävää. Jokaisen on voitava tuntea olonsa turvalliseksi kaupungeissamme ja meidän on toimittava paljon kovemmin e, niitä vastaan, jotka ajattelevat toisen tai jotka yrittävät e, pyyhkiä tämän maton alle. Sille, mitä Kölnissä tapahtui, ei ole mitään kulttuurillista Ähm, selitystä. Kuten väkivallallekaan ei ole mitään äh, perusteluja, ihan sama mikä uskonto on, millä tavoin pukeutuu. Ähm, meidän viestimme täytyy olla se, että äh, on oikeus elää elämäänsä pelkäämättä väkivaltaa. Ja kaikkien oikeudet on taattava, niin on oikeudenmukaista ja legitiimiä vaatia, että mm, perusvapauksia ja arvoja kaikki kunnioittavat tällä mantereella, keitä ikinä he ovatkaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Post. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies patriarkaalinen fasismi. No, joka tapauksessa on onneksi tämä, nämä ongelmat nyt otettu esille myös täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin korostaa, että kyse ei todellakaan ole uudesta ilmiöstä, eikä ilmiö seuraa mieskään valtion rajoja ja, tai juonnut sosiaalikulttuurista taustasta. Tämä on ongelma, johon vaaditaan kattava poliittinen vastaus. Joka kolmas nainen eu on joutunut seksuaalisen väkivallan uhra, uhriksi. Ja naisille usein vaarallisen paikka on oma koti. Siellä he joutuvat väkivallan uhriksi. Eli meidän pitää nyt vastata tähän poliittiseen kysymykseen puolet EUn väestöstä ei voi olla, tuntea olensa turvalliseksi julkisilla paikoilla tai omassa kodissaan. Tämä on ongelma, joka on nyt on vihdoinkin puututtava. Meidän pitää pistää tämä keskustelemme keskiöön. tässä ei ole tärkeää nyt näiden rikostentekijöiden tausta, vaan uhrien suojelu. Mitä Kölnissä on tapahtunut, ei ole mikään yksittäistapaus. Väkivaltaa tekevät kaikenlaiset miehet erilaisista kulttuurisista taustoista, ja meidän pitää, on laitettava sille loppu. Meidän on saatava myös näiden naisten ääni kuuluviin, vaikka täällä yritetään keskittyä ja tai ohjata keskittyä muihin kysymyksiin. Ruotsissa on aloitettu kampanja näiden tapahtumien seurauksena ja valitettavasti äärioikeiston mukaan ryhtynyt suojelemaan naisia Ruotsissa. Minä voin sanoa, että minua ei ainakaan tarvitse suojella. Edustaja Görling, kiitoksia. Minäkin haluan tietenkin tuomita sen, mitä Kölnissä tapahtui. Sitä ei voida hyväksyä, mutta haluaisin myöskin sanoa, että kyllä on todella totta, että me olemme nyt keksineet naisiin kohtivaa väkivaltaa. ja haluaisin vain muistella sitä, mitä minä tein 40 vuotta sitten opiskelijana 70-luvulla. Meillä oli liike, jonka nimi nimi oli äm, Voittakaa takaisin yö. En tiedä, tunnetteko te tämän Reclaiming the Night. Tässä oli kyse ainoastaan siitä, että naiset saivat äh, kulkea ympäriinsä kuten halusivat ilman, että heitä ahdistellaan. Ja minä puhun nyt yhdistyneestä kuningaskunnasta. Oli todella tarpeellista, että me kiinnitimme huomiota tuohon asiaan siihen aikaan. Eikä silloin Eurooppa ollut äh, islamisoitunut. Tästä ei ollut mitenkään kyse. Kyse oli englannin brittikulttuurista ja miehet eivät yksinkertaisesti antaneet naisten elää normaalia elämää ja toimia normaalisti. Ja on todella ikävää, että olemme vieläkin tässä tilanteessa. Ja nyt Kölnin pitäisi opettaa meille, että meidän on päästävä tämän asian juurille ja muutettava elämää naisille. Kiitoksia. Edustaja Forenza, yksi minuutti. Kiitoksia. Puhemies, minä uskon, että Kölnin tapahtumat on, niistä on kerrottava ja tässä on taisteltava solidaarisuus ilman mitään muttia. Solidaarisuus niitä naisia kohtaan, jotka ovat kärsineet väkivallasta. Tämä on lähtökohta kaikenlaisille argumentoinnille tästä asiasta. Uskon myös, että todellinen politiikka naisten kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja miehien tekemää väkivaltaa vastaan. Sen on lähdettävä siitä, että kaikilla on täysi itsemääräämisoikeus. Euroopassa on vielä eh, niin vaikea saada aikaan tasa-arvo. On vaikea puhua eh, eh, itsemääräämisoikeudesta ja torjua miesten toteuttamaa väkivaltaa. Naisia kohdellaan kuten objekteja, heitä välineellistetään tällaisissa rasistisissa kampaneissa Me emme ole kenenkään naisia, kenenkään ei tarvitse suojella meitä, me emme tarvitse suojelijoita emmekä armeijoita. Kiitoksia. Ja nyt Klaus Buchner, yksi minuutti. Vapaassa Euroopassa vapaiden naisten pitää myös öisin pystyä vapaasti liikkumaan myös julkisilla paikoilla. Nykyään naiset eivät voi tätä tehdä useassa kaupungissa ja tämä on skandaali. Syynä on aivan liian höllä seksuaalirikoslainsäädäntö. Usein rikoksen tekijät saavat aivan liian löyhiä rangaistuksia. Saksassa me olemme saaneet miljoona uutta kansalaista vuodessa. Tietysti me tarvitsemme lisää poliiseja. Jokaisessa kylässä on oma poliisinsa ja jokaisessa kaupungissa oma poliisiasemansa, mutta Saksassa poliisien määrä ei ole kasvatettu, vaan vähennetty. Eihän tämä voi toimia. Minun mielipiteeni siis on se, että ei poliisiylijohtajan tarvitse luopua virastaan, vaan myös, sis, vaan myös sisäministerin on erottava ja muiden maidenkin sisäministerien kannattaisi erota. Ja seuraavaksi edustaja Tver, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, kiitos paljon. Minulla olisi paljon sanottavaa tästä otsikon tai aiheesta, siis otsikosta. Miksi emme puhu siitä, mitä todella tapahtui? Tässä on kyse konkreettisesta väkivallasta konkreettisella paikalla väkivaltaa, jota toteuttivat konkreettiset elävät ihmiset. Miksi me puhumme täällä naisiin kohdistuvasta seksuaalisesti väkivallasta julkisilla paikoilla ja niin edespäin ja niin edespäin. Kyllähän aikomus on varmasti hyvä, mutta tässä meidän pitää tehdä kaikki voitavamme, jotta tämä ei tapahtuisi enää koskaan, se mitä tapahtui Kölnissä ja muualla. Mutta tämä naisiin kohdistuva väkivalta Kölnissä, ei ollut mikään yksittäinen satunnainen tapahtuma. Oli kyse todellisesta hyökkäyksestä meidän järjestelmäämme vastaan. Meidän pitää olla tiukkoja. Meidän pitää olla tiukkoja siinä, mitä me haluamme välittää eteenpäin. Ei kukaan voi muuttaa meidän elämäntapaamme. Elämäntapaamme ei kukaan voi pakottaa meitä ajattelemaan toisinta, toisella tapaa ja minä olenkin tässä miettinyt, minkä takia monet naiset, monet kansalaisjärjestöt eivät ole sanoneet mitään tästä. Hiljaisuus on ollut nyt valttia. Ehkä ovat pyrkineet jopa saamaan huomion muualle perheväkivaltaan. Sitäkin on tietenkin liikaa, mutta mielestäni tässä olisi nyt loistava tilaisuus todella puhua suoraan siitä, mitä tapahtuu ja miksi. Seuraava puhuja on edustaja Tomacic, yksi minuutti. Seksuaalinen uznemiravanje i nasilje nad ženama u svim okolnostima... Seksuaalinen häirintä ja väkivalta naisia kohtaan on aina tuomittavaa ja selvästi rankaista tiukasti. Jos tällaista väkivaltaa tapahtuu kotona, on joskus mahdotonta reagoida, sillä tästä väkivallasta ei ilmoiteta, mutta jos ei rangaista väkivallasta julkisilla paikoilla erittäin tiukasti, se ei ole oikein. Me olemme nähneet, että naisiin kohdistuva häiriö julkisilla paikoilla on kasvanut Euroopassa. Tämä johtuu maahanmuuttajien huonosta integraatiosta. Nämä ihmiset tulevat ei-eurooppalaisista eurooppalaisista kulttuureista. Saksan tapahtumien takia jotkut ovat halunneet kääntää silmänsä pois poliittisen korrektiuden takia. Tämä on epäsivistynyttä toimintaa ja Jokaisen pitää olla samanarvoinen lain edessä maahanmuuttajien ja muidenkin. Ne, jotka eivät tätä voi hyväksyä, eivät voi löytää paikkaansa Euroopasta. No niin, seuraavaksi edustaja Eek, yksi minuutti Kiitoksia. Kölnin tapahtumat tuomisen tietenkin tiukasti ja uuden vuoden yö nostaa uudelleen esiin kysymyksen, miten naisia voidaan suojella seksuaaliselta väkivalta, koska 40 prosenttia naisista Saksassa ovat 16 ikävuotensa jälkeen kärsineet seksuaalisesta tai ruumista väkivallasta, mutta se, että nyt puhutaan maahanmuuttajia eh, ja pakolaisia vastaan on ällöttävää. Emmehän voi hyväksyä sitä, että NPD, AFD ja muut ähm, oikeistopuolueet äh, käyttävät tätä uuden vuoden yötä rasistista propagandaa vastaan. Äh, ei voida hyväksyä sitä, että puhutaan maahanmuuttajia vastaan ja toimitaan aivan kuin seksuaalinen väkivalta olisi jotain aivan uutta meillä. Ei voi olla niin, että asetamme ihmiset epäilyksen alaiseksi vain koska he tulevat Lähi-idästä tai Afrikasta. Tietenkin meidän täytyy luoda äh, yhteiskunta ilman rasismia, ilman seksuaalista väkivaltaa, mutta meidän täytyy varoa vetoa, ettemme ryhdy muukalaisvihamielisiksi. Se olisi todella haitallista Euroopalle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zaborska, yksi ja puoli minuuttia. Kiitos komission, kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Yksi perusideoista Euroopan unionissa on ihmisarvo ja jokaisen henkilön ihmisarvon suojelminen, oli kyse ihmisistä, oli kyse naisista, miehistä tai lapsista. Tässä ei ole kulttuuritraditiosta Euroopassa, vaan myös oikeudellisesta pakosta. Sellaiset toimet, jotka uhkaavat toisen henkilön ihmisarvoa, on tuomittava ja niistä on rangaistava ennen kaikkea, jos tämä uhrit ovat naisia. Ei ole väliä sillä, onko tällaisten rikosten tekijä tämä valtion kansalainen, maahanmuuttaja tai pakolainen. Geneven yleissopimus antaa luvan karkoittaa pakolainen, jos hänet tuomitaan vakavasta rikoksesta. Minä olen vakuuttunut siitä, että kaikki hyökkäykset naisten ihmisarvoa vastaan, oli kyse sitten vakavasti, vakaviksi luokitelluista rikoksista tai muista, on tuomittava. Tässä tilanteessa, jossa me näemme tämän maahanmuuttokriisin Euroopassa, meidän pitää nähdä tällaiset maahanmuuttajien tekemät rikokset turvallisuusuhkana, joten pyytäisinkin jäsenvaltioita päivittämään lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella kaikkien ihmisarvoa Euroopassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Juurek, yksi minuutti. Danke, Frau Kiitoksia Kölnin tapahtuvat ovat kauhistuttavat, mutta se osoittaa myös, mitä monissa paikoin valitettavasti tapahtuu. Minä odotin vakavasti otettavaa keskustelua, mutta se mitä minä täällä salissa kuulon on epäarvokasta samoin kuin naisiin kohdistuva kohtelu on ollut. Useinhan naisten syrjinnästä on tullut päivittäistä. Monet sanovat, että se mitä Kölnissä tapahtuu ei ole mitään ihmeellistä. Se ei ole myöskään syy millekään erityiskeskustelulle tänä päivänä. Minulla on kysymys komissiolle. Voitteko yksiselitteisesti tuomita sen, että poliisi pidätti tietoja poliittisista syistä? sopimuksessa Euroopan unionista sanotaan, että näin ei saisi olla. Edustaja Urban Crespo, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitää lopettaa nämä naisiin kohdistuvat väkivallan teot. Sen pitäisi olla aivan ehdoton prioriteetti. Ongelma on kuitenkin siinä, että tämä on aika tyhjää keskustelua, jos ei todella puhuta niistä todellisista syistä, syvistä syistä, jotka aiheuttavat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ei saa olla liian kyyninen naisiin kohdistuva väkivalta ei voida määritellä sen takia, äh, mistä hyökkäjä tulee, mikä on hänen taloudellinen tai muu alkuperänsä. Kyse on vain meidän yhteiskuntaan juurtuneesta machismista suuremmassa määrin. Äärioikeisto tai oikeiston on, niin kuin olemme nähneet, pyrkii stigmatisoimaan maahanmuuttoliikkeen pakolaiset syyksi tähän hyökkäykseen. Tällä tavalla he yrittävät saada lisää ääniä samat muodostelmat ovat aivan hiljaa, kun tapahtuu joka päivä seksuaalista väkivaltaa meidän rajojemme sisällä, joita eurooppalaiset miehet kohdistavat eurooppalaisiin naisiin niin sanotussa sivili, sivilisa, sivilisoituneessa yhteiskunnassa. Mutta meidän täytyy pystyä paljastamaan tämä. Meidän pitää työstää tätä asiaa niin, että sanat muuttuvat teoiksi, että voimme muuttaa tilanteen. Seuraavaksi edustaja Soidrova, puolitoista minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, minä taistelen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, ei vain sen takia, että olisin tai olen feministi, vaan sen takia, että ihmisarvokkuutta pitää suojella. Se on meille kristillisdemokraateille ensimmäinen prioriteetti täällä parlamentissa, mutta valitettavasti naisiin kohdistuva väkivalta ei ole uusi ilmiö. Niin kuin täällä on usean otteeseen sanottu, 30 prosenttia naisista on törmännyt väkivaltaan, mutta tämä keskustelu syntyi tästä vertaansa vailla olevasta hyökkäyksestä Kölnissä, jossa Äh, äh, naiset joutuivat hyökkäyksen kohteeksi uuden vuoden yönä. Hyökkäyksen syyllistyivät äh, pakolaisia maahanmuuttajia suurimmassa määrin. Mehän odotamme, että maahanmuut pakolaiset osoittaisivat kiitollisuutta, emmekä ole varmasti osanneet arvioida oikein turvallisuusriskien määrää. Pitääkö lyhtyä lisäturvallisuustoimenpiteisiin näiden tapahtumien jälkeen? Tämänkaltaiset hyökkäykset ovat luonnollisesti synnyttäneet sellaista mielialaa, että vastustetaan pakolaisia heidän maahantuloaan. Meidän pitää olla tietoisia riskeistä, joita tällainen pakolaisten, pakolaisten keskittyminen merkitsee. He tulevat erilaisista sosiokulttuurisista lähteistä alkuperäistä. Meidän ja komission täytyy reagoida voimallisesti turvallisuustoimenpiteen, jotka ovat paljon painavampia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Halla-Aho, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Niin huomattavia olivat uuden vuoden yön tapahtumat Kölnissä ja muissa kaupungeissa, että edes tiedotusvälineet ja Euroopan vasemmisto eivät voineet jättää tätä huomiota, mutta ei pidä esittää, että tämä olisi jotain uutta. Se ei nimittäin ole. Vie, vuosia ja vuosikymmeniä maahanmuuttajat Lähi-idästä ja Afrikasta ovat olleet valtavan yliedustettuina eurooppalaisessa seksuaali- ja väkivaltarikostilastoista. Ainoa asia, mikä on muuttunut, ovat luvut. Meidän lähestymistapamme tähän ongelmaamme on melko naivi. Me ajattelemme, että jos nämä nuoret miehet laitetaan luokkahuoneeseen ja jos heille opetetaan sukupuolten tasa-arvosta, he yhtäkkiä hylkäävät vanhat ideansa ja arvoisa ja heistä tulee kiltejä eurooppalaisia sosiaalidemokraattia. Mutta tätä ei tule tapahtumaan. Jos siirretään euro- ihmisiä Lähi-idästä Eurooppaan, he tuovat Lähi-idän ajattelutapansa tuka- mukanaan. Tekevätkö nuoret miehet tällaista, koska he eivät tiedä, että se on väärin? Ei. He haluavat näyttää, että kuka on pomo. He haluavat näyttää, kuka omistaa julkiset paikat. Kiitoksia. Nyt edustaja Sogor, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kukaan ei voi väittää, että väkivalta naisia kohtaan on ainoastaan maahanmuuttajien harjoittamaa. Valitettavasti miljoonat naiset Euroopassa kärsivät seksuaalista väkivallasta tai ahdistelusta Euroopassa joka vuosi. EUn perusoikeusviraston mukaan vuoden 2012 yksi viidestä naisesta EUssa oli kokenut seksuaalista ahdistelua ja 2 prosenttia oli kokenut seksuaalista väkivaltaa 12 kuukauden aikana. Mutta me emme voi kieltää sitä, että suurin osa oli maahanmuuttajia miehiä, jotka seksuaalisesti häiritsivät tai ahdistelivat yli 600 naista Kölnin rautatieaseman ulkopuolella. Näitä hyökkäyksiä ei kuitenkaan tehty piilossa, vaan tämä oli julkinen esitys ja nöyryytettiin uhreja tietäen kuitenkin, että tätä ei hyväksytä länsimaisessa kulttuurissa. Siksi meidän pitäisi minimoida äh, sen merkitystä, mitä Kölnissä tapahtuu, ja meidän täytyy varmistaa, että väkivallan tekijät joutuvat oikeuden ekeen. Äh, tästä että ei seuraa sitä, että meidän tulisi tarjota turvapaikkaa niille ihmisille, jotka todellakin pakenevat vainoa ja kuolemaa, ja että meidän ei pidä tuomita äärioikeiston hyökkäyksiä maahanmuuttajia kohtaan, joka voi johtaa väkivallan kierteeseen. Suurin asia, jonka voimme oppia tästä on, että jos haluamme integroida turvapaikanhakijat, meidän täytyy muuttaa tämä aggressiivinen lähestymistapa ja opettaa heitä hyväksymään peruseurooppalaiset arvot. Ja nyt edustaja Suitska, puolitoista minuuttia prema jednoj anketi koja je provedena u londonu. godine. Kiitos. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 43 prosenttia naisista kertoo joutuneensa häirinnän kohteeksi. Ja, kohteeksi ja Ranskassa tehty tutkimus sanoi, kertoi, että yksi kolmesta naisesta pelkäsi kulkea kadulla. Naisten vapaata liikkuvuutta on siis rajoitettu. Naiset joutuvat pelkäämään myös työpaikoilla ja kouluissa. Ja tällä on vaikutusta myös naisten terveyteen. Tämä keskustelu on seurausta Kölnin tapahtumista, joten meidän pitäisi nyt ottaa opiksi. Vapaassa Euroopassa emme voi sallia sitä, että naiset ja tytöt eivät voi liikkua vapaasti julkisilla paikoilla. Me tiedämme, että kyse on tässä ollut konkreettisista toimista, jotka on luokiteltava rikoksi katsomatta siihen, oliko, oliko kyse maahanmuuttajasta vai ei. Kaikkien pitää joutua vastaamaan oikeuden edestä. Lainsäädäntöä pitää siis noudattaa ei, mutta ei pidä yleisesti tuomita näitä ihmisiä, jotka saapuvat EU-hun. Meidän pitäisi noudattaa lainsäädäntöä ja välttää asenteiden koventumista heitä kohtaan, jotka tulevat muualta. Meidän pitää puolustaa arvojamme ja ihmisarvoa. Ja nyt viimeisenä eh, ennen menettelymään puhujalistaa on edustaja Petir, puolitoista minuuttia za nasilje nema opravdanog... Kiitoksia. Kaikki väkivalta on tuomittava. Väkivallalle ei ole mitään perustelua eikä mitään ehtoja, joissa väkivalta voidaan hyväksyä. Naiset kärsivät enemmän väkivallasta, erityisesti seksuaalista ahdistelusta, ja tästä on usein puhuttu tässä parlamentissa. Viimeisimmät tapahtumat jäsenvaltioissa menevät pidemmälle kuin naisten suojelu ja väkivallan torjunta. Nämä hirveät tapahtumat ovat asettaneet keskiön näiden hirveiden rikosten tekijät. Me emme saisi yleistä ja tuomita kaikkia pakolaisia maahanmuuttajia, mutta emme myöskään saa unohtaa sitä, että tätä väkivaltaa eivät toteuttaneet EU-kansalaiset. Euroopan unioni perustuu arvoille. Euroopan unioni uskoo naisten ihmisarvoon. Me suojelemme naisten perusoikeuksia ja vapauksia, emmekä hyväksy minkäänlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Näitä eurooppalaisia arvoja meidän on suojeltava ja kaikkien niiden, jotka haluavat löytää kodin Euroopasta pysyvän tai väliaikaisen, on niitä kunnioitettava. Äh, kulttuurin ja äh, lakien kunnioitus on ennakkoedellytys Euroopan unionissa elämiselle. Integraatio ja kulttuurien välinen vuoropuhelu ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Kiitoksia. Nyt menemme menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja meillä on noin neljä puhujaa listalla. Aloitan edustaja Ruohonen Lerneristä. Yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Yksin ja pimeässä näin me suomalaiset naiset lenkkeilemme ilman pelkoa en tiedä eurooppalaisista arvoista näistä suurista sanoista joita täällä niin tiuhaan viljellään. tämän juoksemisen haluaisin kuitenkin pitää. seksuaalinen vapautuminen senkin pitäisin. fakta on että monessa autoritaarisessa muslimivaltiossa seksi on ongelma. etenkin homoseksuaalisuus ja naisten seksuaalisuus ovat tabuja kun halut kielletään syntyy patoutumia seuraukset tiedetään ahdistelua kölnissä helsingissä milloin missäkin. arvon kollegat arvoilla ei ole mitään merkitystä jos niitä ei puolusteta. tässä työssä meillä kaikilla on parantamisen varaa. kiitos. Kiitoksia. Sitten Lidia Senra Rodriguez, yksi Obrigada, presidenta. Eh, o asedio e as agresións ás mulleres teñen a súa base no patriarcado que domina as nosas sociedades. Arvoisa puhemies, meillä on patriarkaalinen yhteiskunta ja meillä on muita kulttuureja, joita maahanmuuttajat edustavat. Kaikki väkivalta pitää tuomita ja se yli puolet eurooppalaisista naisista ovat muuttaneet käyttäytymistään, e, välttelevät tiettyjä paikkoja, heillä he ovat peloissaan ja näin, he, koska he ovat joutuneet tai pelkäävät joutuvansa seksuaalisen häirinnän väkivallan uhreiksi. 2014 <clears throat> vuonna tuhannet naiset kertoivat, että olivat joutuneet seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Jopa alle 15-vuotiaat kertoivat näin. Meillä on yli 500 kuolemantapausta, 553 naista jo on kuollut perheväkivallan uhreina. Meillä on kahdeksan naista nyt aivan äskettäin joutunut perheväkivallan uhriksi. Tämä ei anna aihetta liikaan toivoon. Meillä pitäisi olla johdonmukaista politiikkaa machismia vasta tyyppisen väkivallan kitkettyä pois. Yeah. Seuraava puhuja on edustaja Marias Notis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Seksuaalinen väkivalta ja häirintä on yhteiskunnallinen ilmiö ja ongelma. Ja se on ollut näin jo pitkään, se on nyt vain tullut pahemmaksi. Aivan äskettäin 90 naista joutui Puolassa seksuaalisen väkivallan ja häirinnän kohteeksi. Poliisin mielestä vastuulliset olivat afrikkalaiset kansala- Afrikan maiden kansalaiset tai arabi yhteisöön kuuluvat miehet. Mutta miten me voimme taistella naisiin kohdistua väkivaltaa vastaan? Meidän pitää taistella Merkelin pakolaispolitiikkaa vastaan. On aivan selvää, että maahanmuuttajien pitää integroitua eurooppalaisiin yhteiskuntiin öö, sinä ylimenoaikana, kun he ovat tulleet maihin ja yrittävät sopeutua. Naisiin kohdistuva väkivalta ei tunne kansallisuuksia tai mitään uskonnollisia rajoja kun yhteiskuntaa koettelevat eri kriisit, naisin kohdistuva väkivalta on vieläkin pahemmin koettu ilmiö. Kiitoksia. Ja nyt viimeinen puhuja on edustaja González Peña. Kiitos, arvoisa puhemies Yksi kolmesta naisesta EU:ssa on kärsinyt jossakin vaiheessa elämäänsä seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. Espanjassa yli sata miestä on joutunut miesten väkivallan uhriksi on kuollut ja vielä 2000 16 ja 11 on kuollut. Meillä on 5000 naista, jopa heistä pieniä tyttöjä, jotka joutuvat seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Machismo on eurooppalainen ja, ja tämän parlamentin rakenteellinen ongelma. Ei se ole muiden maiden ongelma, se on meidän ongelmamme. Seksuaaliset väkivallan Väkivaltahyökkäykset Saksassa ja muualla ovat osa sitä kokonaisuutta, joihin naiset valitettavasti altistuvat joka päivä. He olivat he mitä kulttuuria tahansa tai mitä kansallista tahansa. Mm, jos tehdään islamo, islamofobista ja rasista propagandaa, niin ei se riitä. Meidän pitää puhua, tajuta, että tässä on kyse machismista, machismosta. Meidän pitää hyväksyä kaikki vaipaudet naisille. Resepti machismoa vastaan ja rasismia vastaan enemmän enemmän julkisia varoja hyvään valistuksen, koulutukseen ja tiedotukseen, joilla poistetaan kaikki stereotypiat. Kiitos. Ja nyt lopuksi komission jäsen Korina Kretsu. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, tämä on ollut oikein hyödyllinen keskustelu ja arvostan kovasti ponnisteluitani ponnisteluitanne, kun korostatte, miten tärkeää on torjua seksuaalista häirintää ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tiedän, miten paljon ponnistelette Euroopan parlamentissa naisten oikeuksien puolesta mukaan lukien työmarkkinoilla ja poliittisessa elämässä. On surullista sanoa, että nyt on myös puhuttava myös väkivallasta ja sen torjumisesta. Emme puhu enää kunnioituksesta jäsenvaltioissa. Kuten kaikki te sanoitte täällä, me emme saa sulkia silmiämme väkivallalta, emme saa sulkea silmiämme tällaisilta tapahtumilta kuin Kölnin tapahtumilta, emme myöskään muita tapahtumilta maailmassa. Eli tämä on tärkeä oppi koko Euroopalle, mutta kuten sanoin alustuksessa, niin jäsenvaltiot ovat toissijaisuusperiaatteen takia eturintamassa yleisen turvallisuuden ja järjestyksen takaamiseksi. Jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa, sillä perustamissopimuksessa EUlle ei ole annettu toimivaltuuksia yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämisen alalla. Mutta kuten tiedätte, EU on hyväksynyt monia oikeudellisia välineitä, joissa määrätään yhteisistä säännöistä muun muassa rikosten uhrien suojelmiseksi. Kollegani Vera Jourova varmasti kertoo tästä teille vielä yksityiskohtaisemmin. Meillä on horisontaalinen väline, joka määrää rikosten uhrien suojelusta. Ja siinä on myös tarkempia välineitä seksuaalisen väkivallan uhrien suojelemiseksi. Komissio keskittyy tällä hetkellä olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon. Meillähän on uh, rikoksen uhrien direktiivi ja nyt me haluamme tarkastella jäsenvaltioiden täytäntöpanoa ennen kuin päätämme jatkosta vain 11 jäsenvaltiota on ilmoittanut komissiolle täytäntöönpano toimistaan tähän mennessä. Joka tapauksessa haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että meidän pitää nyt pestää syytteeseen nämä tekijät ja näin seistä miljoonien naisten rinnalle, jotka ovat joutuneet kärsimään tällaisesta väkivallasta komissiolle. Komissiolle on tärkeää se, tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme tehdä tasa-arvon ja perusoikeuksien arvoistamme todellisuutta kaikille Euroopassa asuville. Mikään ei voi oikeuttaa väkivaltaa, eikä jäsenvaltiot, jäsenvaltiot eivät voi välttää vastuutaan, kun on kyse tällaisten tekijöiden syytteeseen panosta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tähän